talouden toimija, joka voi vastata sitten, että jos on tällainen tilanne, että ei vaatimuksia vastata. Ja sitten jos vaikka, että jos ei ole olemassa vaikka vaatimuksia että tuotteet on vähän väärennettyjä, niin joku, joka on vastuussa tästä. Sitten meidän myöskin netissä pitää taata myöskin samalla turvallisuuden tasolla nämä tuotteet kuin tavallisissakin liikkeissä myydyt tuotteet. Meidän pitää olla myöskin enemmän poliittisen tason yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, jotta voidaan luoda sitten yhteisiä strategioita, valvontajärjestelmien luomiseksi, jotka ovat johdonmukaisia. Erityisesti haluamme välttää tällaista satamashoppailua, että välitään se paikka, josta on helpoin tulla sisään. Jos ehkä ei ole ollenkaan minkäännäköistä tullivalvontaa, tultaisiin näistä sitten unionin alueelle. Me haluamme standardisoida rajavalvonnan, jotta voidaan vähentää riskejä ja voidaan myöskin välittää tietoja sitten eurooppalaisten viranomaisten kesken. Sen lisäksi meillä on valvontajärjestelmä, jossa on mahdollisuus katsoa myöskin eturistiriitojen keskessä voidaan katsoa sitten, että voidaan rangaista näitä väärin toimivia toimijoita. Sitten Euroopassa pitäisi pystyä myöskin lisäämään jäsenvaltioiden valvontamahdollisuuksia, jotta voidaan luoda, sillä tavalla tuoda yhteisiä prioriteetteja. Tiedot pitää antaa kansallisille viranomaisille myöskin tietoa, että voidaan tehdä tutkimuksia ja tehokkaita, tehokkaista valvontaa. Ja myöskin niissä tuotteet, jotka ovat hyvin teknologisesti kehittyneitä tuotteita. Toivottavasti nyt saamme laajan yhteisymmärryksen tämän ehdotuksen tuoksi näiden kompromissien taakse. Kiitokset. Ja komission puolesta Bienkovski. Kiitoksia herra puhemies, arvoisat jäsenet. Olen iloinen, että neuvottelut ovat päättyneet positiivisesti vaatimusten mukaisuuteen liittyen. Haluaisin kiittää parlamenttia ne tuesta tähän aloitteeseen liittyen. Tämä on sisämarkkinastrategiaan liittyvä tärkeä osatekijä. Tässä puututaan tärkeään sisämarkkinoita haittaavaan ongelmaan. Liian monet tuotteet ovat turvattomia ja vaatii eivät ole vaatimusten mukaisia. Meidän täytyy suojella kuluttajia ja saada oikeudenmukaiset tuotemarkkinat aikaiseksi. Haluan sydämeni pohjasta kiittää esittelijää, kollega Dantia ja varjoesittelijöitä Karrasia, Daltonia ja Simovicia. Tämä oli melkoinen ponnistus, eikä mitenkään helppo tehtävä näin vaalien alla. On tietenkin selvää, että me olisimme halunneet muunkinlaisia tuloksia saatavan aikaiseksi, mitä tulee ensinnäkin tähän tekstin oikeusperustaan, mutta me haluamme saada yhdenmukaisia tarkastuksia ulkorajoilla aikaiseksi. Ne ovat erittäin tärkeitä tämän säädöstekstin osalta. Nyt meillä on ainutkertainen mahdollisuus estää vaarallisten ja ei-vaatimusten mukaisten tuotteiden markkinoille tulo. Tulliviranomaisten ja muiden toimijoiden rooli on keskeinen ja haluaisin korottaa myöskin sitä, että tekstiä on paranneltu monilta osin. Viittaan tässä muun muassa vertaisanalyysi kysymykseen. Tämän tekstin kautta saadaan todellisia muutoksia aikaiseksi myöskin kansallisella tasolla tarkastustyötä tehtäessä. Paremmat välineet on käytettävissä verkkomyynnin valvomiseen. Voidaan todellakin puuttua myöskin uusiin toimijoihin, täytäntöpanokeskuksiin ja online myyntialustoihin. Monien tuotekategorioiden osalta EUsta löytyy sitten edustaja. Näin viranomaiset voivat saada tarvitsemansa tiedon vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi ja ratkotakseen ongelmatilanteet. Yritysten ja viranomaisten tekemä yhteistyö tiivistyy Monet yritykset toimivat hyvässä uskossa, mutta eivät kuitenkaan välitä säännöstä laisinkaan, joten yrityksille annetaan hyvät mahdollisuudet perehtyä EU-laajuisiin sääntöihin. Ja yhteistyökin tehostuu kaikkien viranomaisten välillä unionin rajojen sisäpuolella. Kuten tiedätte, tällä hetkellä on olemassa yli 500 markkinavalvontaviranomaista kautta Euroopan joten tuotteet kulkevat sisärajoilla, sisärajojen yli juoheasti, mutta valvonta ei, joten nyt täytyy tehdä yhteistyötä silloin, kun kyse on rajat ylittävästä toiminnasta. Me tarvitsemme myöskin tiiviimpää yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten ja tulliviranomaisten kanssa. Myöskin verkoston kautta yhteistyö tehostuu. Vain yksi linkki tästä puuttuu, nimittäin rahat. Varsinkin vaatimustenmukaisuusverkoston toiminnan toteuttamiseksi. Sisämarkkinaohjelmasta rahat on ohjattava tähän ja on hienoa, että te olette aktiivisesti varmistaneet, että näin voidaan tehdä ja laskenkin teidän tukenne varaan jatkossakin. Lopuksi totesin, että uskon vakaasti siihen, että kompromissi on erinomainen, tasapainoinen sellainen. Tässä huomioidaan erinäiset kommentit ja huolenaiheet kautta puolueen rintaman ja toivottavasti voitte tämän hyväksyä huomenna. Kiitoksia. Kiitokset komission jäsen ja nyt ympäristövaliokunnan puolesta. Mikolasik, olkaa hyvä minuutti. Kiitokset puhemies. Kuluttajat ovat kiinnostuneita turvallisuudesta, ympäristön suojelu myös ovat tavaroiden kaupan merkittäviä, merkittäviä tekijöitä. Siksi olen tyytyväinen tähän ehdotukseen siitä, millä tavalla täytäntöön pannaan yhtenäisesti tavaralainsäädäntöä Euroopan unionissa. Kyse on leluista, kosmetiikkatuotteista, puhdistustuotteista, pattereista, akuista, renkaista, kemiallisista aineista, sähköisistä tuotteista, terveystuotteista, monista muista vastaavista on täysin käsittämätöntä, että nykyisellään ei sääntöjä noudateta. Ja tämä näkyy tilastoista. Kyse on 38 22 prosentista leluista, valtavat määrät rakennustuotteita, monet sähköiset laitteet eivät vastaa turvallisuusvaatimuksia ja siitä syystä täytyy valvontaa parantaa e- e- entisestään ja näin nämä epäreilusti toimivat tuottajat ja valmistajat todellakin saada markkinoita pois. Me tarvitsemme tällaisia täytäntöpanokeskuksia ja tutkimuskeskuksia e- valvontaa varten erityisesti kun kyse kyse on myrkyllisistä kemiallisista aineista, ja näitä usein on kosmetiikkatuotteista ja myös leluissa. Kiitokset. Seuraavaksi siirrymme poliittisten ryhmien puheenvuoroihin kansanpuolueen puolesta puolitoista minuuttia karasta. Puhemies, hyvä komission jäsen, komission esittelijä Tante. Ensimmäinen markkinavalvonta järjestelmän parannusyritys oli 2013 ja se epäonnistui. Nyt tänään on taas uusi lähtölaukaus, uusi markkinavalvontajärjestelmä. Tämä oli ehdottomasti tarpeen, kun ajatellaan myöskin kuluttajien etuja. Me tiedämme, että erityisesti lelut ja pyrotekniikka ovat sellaisia tuotteita, joissa meillä on suurimpia ongelmia todettu. Ja me olemme sitä mieltä, että se, joka tuo mark- sisämarkkinoille vaarallisia tuotteita, heidän pitää ottaa myös kantaakseen vastuu tästä. Ja tämän takia meidän pitää tehdä valvontaa, jotta me tiedämme, kuka näitä vaarallisia tuotteita on markkinoille tuonut. Ja voimme sitten tällöin todeta myöskin, kuka ottaa tästä kantaakseen vastuun. Me haluamme samat pelisäännöt kaikille – kaikille Euroopan ulkopuolisille yrityksille. Heidän pitää myöskin noudattaa samoja sääntöjä kuin kotimaisetkin yritykset, jotka ovat täällä omilla markkinoilla myös toiminnassa. Ja meillä on tällainen realiteetti, että monet logistiikan alan toimijat, verkkokaupat haluavat nyt vetäytyä vastuusta. Nyt tämä riittää. Se, joka tekee bisnestä vaarallisilla tuotteilla voi myöskin maksaa sitten näiden tuotteiden poisvetämisen markkinoilta ja ottaa vastuu kantaakseen tästä. Kiitokset esittelijälle loistavasta yhteistyöstä. Pyydän laajaa tukea tälle, kuten meillä on myöskin esittelijä ja varjoesittelijöiden kesken. Kiitokset. Ja seuraavaksi Sosialidemokraattisen puolen puolesta Skaldemuse, olkaa hyvä. Den er rigtig glædelig. Paljon kiitoksia. Tänään on kyllä hieno päivä. On tärkeää saada aikaan tuotteita koskeva tehostettu markkinavalvontajärjestelmä. 12 vuotta olen toiminut täällä ja vuosi vuodelta olen käsitellyt tätä nimenomaista asiaa ja siksi onkin hienoa, että tänään voimme varmistaa tehostetun valvonnan. Se on tarpeellinen askel oikean suuntaan. Meidän täytyy valvoa myöskin online-maailmassa EUn alueelle tulevia tuotteita. Tämä on erittäin tärkeää. Tanskalainen tutkimus on osoittanut, että 12 lelua, jotka tuotiin unionin ulkopuolelta, niin yksikään näistä lelusta ei ollut vaatimusten mukainen. Eli on äärimmäisen tärkeää saada jotain aikaiseksi. Tämä on hyvä päivä. Nyt tarvitaan vain rahaa ja sen puolesta me tulemme vielä taistelemaan. Kiitoksia. Kiitokset seuraavaksi Tomasic EKRn puolesta. Internet je promijenio način na koji funkcioniramo. Promjene... Kiitos. Internet on muuttanut toimintaamme me olemme, meidän käytöksemme on muuttunut, kauppa toimi toisin kuin ennen internettiä. Sähköinen kauppa on kasvanut huomattavasti ja väärennettyjä tuotteita on enemmän kuin aikaisemmin, eli valvonta on tullut paljon haastavammaksi ja tuotteiden vaatimusten vastaavuus. Tällainen väärennetyt tuotteet kuitenkin murentavat kuluttajien luottamusta. Useat kolmansista valtioista peräisin olevat tuotteet eivät vastaa unionin lainsäädäntöä ja siksi meidän täytyisi muistaa, että kuluttajien etuja täytyy aina suojata ja toisaalta sitten muistaa, että yksinkertaisesti täytyy sähköisen kaupan kuitenkin toimia. Kiitokset. Seuraavaksi Alden puolesta Selimovic, olkaa hyvä puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Kaksi kuukautta sitten ostin uuden äh, sen äh, raudan ja se poltti heti paitani alussa. Ja milloin kollega, joilla oli, osti lapsille sellaisia laulavia leluja, jotka eivät lopettaneet laulamista koskaan keskellä yötä. Ne alkoivat laulamaan ja piti ottaa kaikki patterit pois näistä. Ja sitten kolmas kollega, hän oli vaarallinen hiusten kuivaaja ja otti melkein tukan pois ja vähän vain parikymmentä vuotta sekunneissa. Eli mistä tämä lainsäädäntö puhuu? Tässä tämä varmistetaan se, että sisämarkkinoilla myydyt tuotteet ovat turvallisia ja noudattavat sääntöjä, jotka täällä parlamentissa on hyväksytty. Ja nyt olikin jo aika tehdä jotain asian suhteen. Me voimme tietenkin parantaa kuluttajalainsäädäntöä päivittäin, mutta jos tätä sääntöä ei noudateta, niin ei tässä mitään järkeä ole. Mitä me tässä oikeastaan teemme? Teemme tehostettumpaa valvontajärjestelmää sisämarkkinoille. Ja tällä tavoin voidaan taata se, ettei kuluttajien koskaan enää tarvitse kärsiä tämän, näiden, näiden tuotteiden vihasta, jos ne rähtävät silmille. Ja tämä me on meidän velvollisuutemme tehdä kansalaisten suuntaan. Ja tämä on hyvä, että teimme tämän ennen vaaleja vielä heille. Kiitoksia. Kiitokset tästä. Seuraavaksi kuulemme Sosnirtsiä minuutin. Sprawozdawczość, e, nowe normy. Kiitän puhemies. E, säädökset, byrokratia, e, valvontaa, sakot, monimutkaistaminen, vaikeudet ja muut vastaava, muu vastaava tämän näkyy markkinavalvontaa kertomuksessa, mutta tämä järjetön ajatus saattaa jopa toimia. Ja minä kiinnittäisin huomiota myös positiivisiin asioihin. Minä toivon, että toimisitte äänestyksestä samalla tavalla kuin minäkin. Kiitokset. Seuraavaksi kofraatti minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Kuulitte esittelijän kommentit ja me prosenttimäärät, jotka koskevat vaarallisia tuotteita. Tämä on uskomaton, tämä on huolestuttavaa. Ajatellaan vaikka, että kuinka, paljon, kuinka monta prosenttia näistä leluista on viallisia tämä vaarallista lapsille. Ja tai sitten myöskin henkilökohtainen hygieniatuotteet, vaikka, jotka sähköisen kaupan lisääntymisen takia on ehdottomasti myöskin esille on enemmän riskejä. Ja silloin on tarpeen kyllä edetä asiassa yhdessä, saada tällaisia hyviä myönteisiä tuloksia aikaisemmin. Tänään tämä keskusteltu erotus. Ja on tärkeää myöskin, että joku määritellään joku, joka on vastuussa tuotteen oikean, oikeanmukaisuudesta. Tällä aikaudella hyväksymme hyvin kunnianhimoisen lainsäädännön, jossa pyritään parantamaan tuotteiden turvallisuutta, mutta ikävä kyllä tätä ei saatu hyväksyttyä, koska se jäi sitten neuvostoon tämä ehdotus. No, nyt kuitenkin tänään pystyimme että edistämään asiaa ja nyt tulevan komission pitää saada tämä aikaan tulevaisuudessa muissakin jäsenvaltioissa. Tämä on tänään puhuneet. Kiitokset. Seuraavaksi siirrymme menettelyyn ilman puhujaluetteloa kaksi puheenvuoroa. Ensiksi Grappini. Marias seuraavaksi. Marias ei näytä kylläkään olevan salissa. Grappini, kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Asetusta on odotettu kovasti, sillä sisämarkkinat ja tuotteiden vapaa liikkuvuus ovat Euroopan tulevaisuuden kannalta äh, erittäin tärkeitä. Me tarvitsemme myös parempaa valvontaa markkinoilla, koska sisämarkkinoille tulee vaikka kuinka paljon tuontituotteita. Meidän täytyy harmonisoida tätä kenttää. Olen tyytyväinen siihen, että nyt meillä on tällainen eurooppalainen verkosto myös ja viiteindikaattorit käytössä ja näin valvonta on parantumassa. Tämä asetus täytyy saada linkittymään muihin vastaaviin, millä tavalla esimerkiksi tullissa tarkastetaan näitä tuotteita tavoitteita, koska tulliunioni ei vielä ole saavuttanut lopullista muotoaan. Jos meillä ei ole esimerkiksi digitalisoitua tietoa ja vaihtojärjestelmää tullissa käytössä, eli meidän täytyy jatkaa työtä entistä enemmän unioni kaipaa todellakin vielä parannusta ja meidän täytyy jatkaa näitä toimielinten välisiä neuvotteluita entisestään. Toivon, että tästä ei jäisi mikään teoreettinen maku suuhun, vaan tämä saataisiin todella toimimaan kansallisella tasolla. Kiitokset. Näin menettely ilman puhujaluettelua päättyy ja seuraavaksi komission edustaja Bienkovska, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puhemies, arvoisat edustajat. Paljon kiitoksia näistä kommenteista ja huomioista tämän keskustelun aikana. Erityiskiitos sitoutu, sitoutumuksestaanne. Tämä on selkeä ja vahva viesti tuotteiden vaatimusten mukaisuuteen liittyen. Olen vakuuttunut, että säädösteksti on tasapainoinen, kattava ja varmistaa sen, minkä sanoin äsken, eli yhteistyö tulliviranomaisten ja markkinavalvontaviranomaisten välillä paranee. Nyt voidaan todellakin sopeutua tämän ajan haasteisiin. Ja tietenkin tavarapaketti täydentyy tämän avulla. Kiitokset kaikille, jotka ovat osallistuneet hankkeeseen. Kiitokset parlamentille, kiitokset puheenjohtavaltio Romanialle osoittamastanne tuesta käsittelyn aikana. Olen vakuuttunut, että tämän säädöstekstin kautta olemme ottaneet tärkeän askeleen kohti todellisia oikeudenmukaisia sisämarkkinoita. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi Danti, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Nyt haluaisin tässä vastauspuheenvuorossa kiittää niitä varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet yhteistyötä minun kanssani näinä kuukausina. Tämän vaativan työn yhteydessä meillä on monia teemoja, monia aiheita, joita piti katsoa. Että tämä työ on ollut, ollut uskomatonta kyllä. Ja haluaisin kiittää myös komission jäsen Pionkovskaa ja komissiota, sillä vaikeina aikoina, kun tarvin tukea, halutaan aina lähellä ja auttaneet aina välittelemään näissä kannoissa neuvoston kanssa. Joten Itävallan puheenjohtajakaudellahan tämä alkoi, mutta Romanian kaudella jatkettiin. Kiitokset heillekin. Ja lopuksi haluaisin todeta kaksi asiaa. Ensinnäkin rahoituskysymykset. Tässä asetuksessa on tämä Single Market Program, jossa on tietty rahoitus tälle, joka komission toteamuksen mukaan takaa sen, että tämä on operatiivinen toimi, joka onnistuu. Ja toivottavasti sitten seuraavalla kaudella voimme sitten määritellä tämän sisämarkkinaohjelmien yhteydessä. Toivottavasti voidaan sitten lisätä tähän myöskin tarvittavat varat, kun puhutaan talousarviosta. Sillä tämä markkinavalvonta tarvitsee taakseen resursseja myös, että se on tehokasta. Sitten, me, mitä me haluamme tällä asetuksella tehdä? Me haluamme, että kaikkia kohdellaan samalla tavoin, siis eurooppalaisia yrityksiä, mutta Euroopan ulkopuolisiakin yrityksiä. Aika usein Euroopan ulkopuolisilla yrityksillä oli helppo pääsy tänne ilman, että he piti todistaa se, että ovat vaatimusten mukaisuussäädösten mukaisia tuotteita valmistaneet. Eli nyt tehdään tasapainoisemmat sisämarkkinat siinä mielessä Euroopan ulkopuolisten ja ulko, sisä, Euroopan sisäisten toimijoiden kesken. Ja sitten myös niin tasapainottaa tilannetta verkkokaupan ja tavallisen kaupan välillä. Sisämarkkinoilla pyritään takaamaan sitten kuluttajille eurooppaisten säännösten toiminen. Hyvä puhemies, tämä lainsäädäntö takaa tehokkuuden kaikille taloustoimijoille, jotka noudattavat lainsäädäntöä ja standardeja. Tällä tavoin olemme myöskin pystyneet suojelmaan meidän terve- turvallisuutta, mutta myöskin sosiaalijärjestelmiämme. Kiitoksia. Kiitokset. Keskustelu päättyy ja asiasta äänestämme huomenna. Seuraavaksi siirrymme Skaldemosen mietintöön. Kyse on avoimuudesta ja oikeanmukaisuudesta verkkopohjaisessa alustataloudessa. Annan puheenvuoron oikopäätä Skaldemoselle. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Tack för det. Kiitoksia. Hyvät kollegat, Me käytämme nettiä hotellihuonetta varattaessa, matkoja varattaessa, tuotteita ostettaessa ja vertailemme netissä hintoja. Näin meille avautuvat suuret markkinat, mutta myöskin myyjille. Nettiä käytetään laajalti, mutta sääntelyä ei ole oikeastaan olemassa. Kyse on kuin villistä lännestä. Me voimme tämän joko hyväksyä tai sitten toimia ihan summan mutikassa. Ei ole hyvä, ettei selkeitä sääntöjä ole olemassa. Nyt on hyvä todeta, että oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta peräänkuulutetaan tekstissämme. Kuluttajat voivat laskea sen varaan, että toiminta netissä on turvallista. No mitä olemme saavuttaneet? No emme ole vielä päässeet aivan maaliin asti, mutta hyvä pohja on kuitenkin saatu luotua. Eli sääntelyä lisätään, avoimuutta lisätään tämän päätöksen myötä ja myöskin oikeudenmukaisuus lisääntyy välityspalveluissa. Se on oikein ja hyvä asia. Konkreettisesti todettakoon, että kun tällaisia palveluita käytetään, niin ehdot ovat oikeudenmukaisempia. Meillä on pitkä, pitkä luettelo näistä erinäisistä asioista, jotka sopimuksessa pitää mainita. Tämä lisää oikeudenmukaisuutta ja ammattimaisena toimijana toimiva tietää, mitkä pelisäännöt ovat. Paljon on siis saavutettu. Komissiohan totesi, että tässä on olemassa 15 päivän määräaika, mutta me olemme varmistaneet, että sopimus voidaan purkaa, mikäli normit eivät täyty. Avoimuuteen liittyviä kriteereitäkin on kirjattu tähän tekstiin, mitä erinäisimpiin tapahtumiin. Ja myöskin tämä ranking-asia on otettu huomioon. Meidän täytyy tietenkin tietää, miltä pohjalta ranking toteutuu. Tämä on tärkeää kuluttajien näkökulmasta katsottuna siihen, nähden miten he hyötyvät tästä. Ja jos halutaan sopimus purkaa, niin purkoehdot ovat parantuneet ja myöskin hakukoneisiin liittyvät seikat on huomioitu. Tärkeänä pidettäköön sitä, että täytäntöönpano toteutetaan kunnolla ja että saadaan tuloksia aikaiseksi. Jäsenvaltiot vastaavat täytäntöönpanosta, mutta meidän täytyy varmistaa, että näin todellakin tehdään, koska muuten tästä tulee pelkkää sanahelinää. Ja meidän täytyy varmistaa, että mahdollisimman nopeasti säännöt voidaan käydä uudemman kerran läpi. Siksi olemme laatineet pitkän vaatimusluettelon sen suhteen, että mihinkä asioihin tarkastusvaiheessa tulisi kiinnittää huomiota. Kaiken kaikkiaan voin sanoa, että hyvänä pidettäköön sitä, että avoimuutta on lisätty välityspalveluiden ammattimaisen käyttäjien osalta ja kaikki kaikki sitovat yhtäläiset säännöt. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että kuluttajat, jotka ostavat näitä tuotteita ja palveluita, niin voivat luottaa siihen, että palvelut ja tuotteet ovat hyviä. Tämä on tärkeä askel oikeaan suuntaan ja tämä on myöskin mallina ja esimerkkinä muille. Oikein paljon kiitoksia tehdystä yhteistyöstä ja nyt mielenkiinnolla jään odottamaan tulevaa keskustelua. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavaksi Zammit Olkaa hyvä, minuutti. E Kiitos, puhemies. On ilo puhua valiokunnan puolesta. Kiitän kaikkia kollegoita, joiden kanssa olen tehnyt tiivistä yhteistyötä. Kiitokset myös komissiolle. Me olemme jo kuulleet, että näihin alustoihin yritykset nojautuvat pienet yritykset varsinkin saavuttaakseen kuluttajia. Siitä syystä me tarvitsemme selvemmän liiketoimintaympäristön ja reilun sellaisen myös. Me olemme käyneet konsultointia maassamme ja erityisesti miettineet matkailua. Matkailupuolella tarvitaan enemmän tietoa, tietoa eri foorumeilta ja erityisesti me haluaisimme innovointiin tukea, varsinkin luodaksemme reilumman liiketoimintaympäristön. Tällä on tarkoitus myös tarjota reilummat valinnan mahdollisuudet kuluttajille, eikä ainoastaan suuria yrityksiä tällä tueta. Kiitokset tästä. Seuraavaksi Gabriel komission puolesta, olkaa hyvä. No. Hyvä puhemies, hyvät edustajat, kiitokset parlamentille, kiitokset Skaldemoselle ja varjoesittelijöille yhteistyön hengestä, kaikesta työstä. Pääsimme näin hyvin lyhyessä ajassa lopputulokseen. Parlamentti on muokannut tätä uutta asetustekstiä ne luovat tasapainoisemman, reilumman ympäristön verkkomaailmassa yrityksille toimia. Tämä auttaa myös kuluttajia, jotka käyttävät näitä alustajia. Selkeät säännöt ovat tiedossa, selväkäämät ja ennakoitavammat säädökset. Ja tämä luottamusta lisää rajojen yli. Tietenkin me haluamme, että tämä auttaa alustoja kehittymään ja innovoimaan Parlamentti on tehnyt omat ehdotuksensa ja tässä on kyse siitä, että pk-yrityksistä noin miljoona, jotka tarjoavat palvelujaan verkkoalustojen kautta, voivat päästä kuluttajien mieleen, kuluttajien lähelle. Ja näin tässä on paljon potentiaalia olemassa. Välitystoiminta verkossa liittyy muun muassa siihen, millä tavalla pystyy valvomaan takana olevia ohjelmia. Ja tässä täytyy välityspalveluita verkossa tarjota tasa-arvoisesti suhteessa käyttäjäyrityksiin. Ja täten me voimme uudesta asetuksesta saada vahvan välineen. Suuri osa ehdotuksistanne nimenomaan päätyy vavoimuuden lisäämiseen erityisesti, kun kyse on luokittelusta ja, ja, ja ilmoitusten järjestämisestä. Tämä liittyy mm, parlamentin tekemiin ehdotuksiin hakukoneista, joiden täytyy tarjota tiedot kaikista käytännön kohteluun eroista, joita ne osoittavat eri yrityksiin. On sitten mikä tahansa alusta kyseessä, pieni tai suuri, niin niillä täytyy olla valitusten jär- käsittelyjärjestely ja myös välitys toimintaa täytyy olla, jotta voidaan löytää sovittelun kautta ristiriitoihin ratkaisut. Tämä tasapaino auttaa yrityksiä. Jäsenvaltioiden roolia on vahvistettu asetuksen täytäntöönpanossa. Jäsenvaltioiden täytyy ottaa käyttöön sellaiset keinot, joilla nämä uudet säännöt todella saadaan toimimaan tehokkaasti. Ja komission kanssa täytyy valvoa uusien sääntöjen vaikutusta ja välittää asiaan kuuluvia tarpeellisia tärkeitä tietoja. On totta kuitenkin, että työmme ei pääty tähän. Meidän täytyy luoda suuntaviivat, joilla saadaan selvät sävelet siitä, millä tavalla hakukone palveluiden ja verkossa muutenkin toimivien tulee toimia. Ja näin selvät käytännessäännöt tulee luoda alalle. Olen tyytyväinen tähän kompromissiin, sillä saavutetaan tavoite, joka meidän alkuperäisessä ehdotuksessamme oli, ja se luo hyvän tasa-arvon eurooppalaisten alustojen kehittyä. Tässä on kyse ensimmäisestä askeleesta. Me katsomme jo eteenpäin toivasalta, kun ajattelemme alustatalouden tarkkailukeskusta. Siellä on riippuvat asiantuntijat, jotka vuoden, tämän vuoden kuluessa saavat aikaan ensimmäisen alustavan tilannearvion ja sitten me näemme tämän kehittyvän tulevina kuukausina ja me uskomme, että voimme luottaa teidän tukeenne myös tulevissa ehdotuksissamme ja toivon, että parlamentti huomisessa äänestyksessään tämän esityksen hyväksyy. Kiitokset, kiitos tästä. Seuraavaksi kuulemme teollisuusvaliokunnan puolesta Zaborskaa. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Internet-alustat, ne ovat suuri mahdollisuus perheille, perheyrityksille, startup-yrityksille ja paikallisille pienille yrityksille. Näiden alustojen avulla ne voivat sitten aloittaa yritystoimansa ja tarjota palveluja tämän kautta. Mutta meidän pitää huolehtia siitä, että näiden pienten oikeudet myöskin ylläpidetään. Kompromissi menee jossain kohdissa pidemmälle kuin ehdotinkaan. ITRE-valiokunnan erotuksessa pyrin siihen, että me olisi vähimmäissääntelyä tarjolla, mutta parlamentin ei pitäisi ottaa mitään liiketoimintamalleja, vaan tuoda selkeät toimintasäännöt. Kuitenkin voin tukea tätä kompromissiertusta hyvin mielin. Kiitokset kollegoille jotka minua tukivat myös ITRE-valiokunnassa. Ja onnittelut eh, edustaja Schaldemoselle, esittelijälle. Ja myöskin varjoesittelijä onnittelut myöskin. Kiitoksia. Kiitokset tästä. Seuraavaksi puolueryhmiin kansanpuolueen puolesta Jyvää. Olkaa hyvä puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies. Euroopan unionin menestystarinana on tietysti sisämarkkinat, PK-yritykset haluavat itse asiassa myydä kaikille 500 miljoonalle eurooppalaisille sen sijaan, että myisivät pelkästään ranskalaisille. Mutta tätä varten me tarvitsemme digitaloutta ja siitä syystä tarvitsemme verkkotoimintaa. Meidän täytyy Euroopassa luoda selvät säädökset. Ei pidä luopua säädöksistä ulkomaisen lainsäädännön painostuksessa. Meidän täytyy luoda sellaiset ehdot, että eurooppalaiset kansainväliset yritykset eivät ajaudu väärinkäytöksiin tai eh, hyväksikäytetyiksi. PK-yrityksille sääntöjen täytyy myös olla tasapainotetut kansallinen lainsäädäntö on riittämätön, jos vaikkapa Italiasta ranskalainen jonkun alustan kautta varaa hotellin ja alusta on sitten Irlannissa, niin mitä tähän sitten sovelletaan, mitä lainsäädäntöä irlantilaista, ranskalaista, italialaistako, ja mehän tiedämme, ettei tämä sitten toimi alkuunkaan. Meidän täytyy luoda eurooppalaiset yritykset suojellaksemme PK-yrityksiä, ja meille täytyy tarjota eurooppalaista yhteistä lainsäädäntö köhistää kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Parlamentti on osoittanut toimivansa demokraattisesti. Se ei luovu eikä luovuta minkään painostuksen edessä. Mm, hyvä puhemies, minä olen nyt lähdössä näiden kausien jälkeen parlamentissa ja minä haluan vain, että yhden sanan sanoa säilyttäkää demokratia. Kiitokset tästä. Seuraavaksi eh, sosiaalidemokraattien puolesta Gebhard Minut. President, ich möchte Frau... Herra puhemies, paljon kiitoksia. Kollega Salli Muuse, oikein paljon kiitoksia ja onnittelut tästä hienosta työstä. Ja sosiaalidemokraattien puolelta haluan todeta, että tuemme teitä täysin rinnoin ja huomenna olemme valmiita hyväksymään ehdotuksenne. Bookingin kaltaiset alusta tai eDreams ovat digitaalisessa maailmassa yhä suuremmassa roolissa, mutta tämä kasvava asema tarkoittaa myöskin käyttäjien oikeuksien pienenemisellä. Me uskomme, että oikeudenmukaisuus lisääntyy tekstin kautta, va- avoimuusvaatimusten kautta, valitusmekanismin käyttö kautta ja oikeusajakeinojen avulla. Ja nyt kun on tarkoitus vielä ottaa käyttöön valvontajärjestelmä, niin teho, valvontakin tehostuu ja mielestäni se on hyvä asia varsinkin PK-yritysten ja kuluttajien näkökulmasta katsottuna. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavaksi Alden puolesta Zovaa puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies kaiken bisneksen peruslähtökohta äh, on rehellisyys ja avoimuus kuluttajia kohtaan, mutta myöskin liikekumppaneita kohtaan. Tämä määräys takaa tämän vastakkaisen avoimuuden, mutta ei tehdä liikaa sääntelyä alustoille tai kaupankäville. Sähkökauppa on meidän taloutemme tulevaisuus, eikä meidän pidä kuitenkaan tuhota me eurooppalaisia toimijoita sillä tavoin, että pyritään tässä hillitsemään kansainvälisiä toimijoita. Siellä helvetti joutuu, jos liikaa hyviä eh, tavoitteita asettaa. Tämä eh, säädös on myöskin poliittinen väline, jolla voidaan politi- kilpailua muuttaa takakoven, takakoven kautta. Hyvä, että terve järki voitti ja voin onnitella esittelijä tässä mielessä. Hänellä oli rohkeus etsiä hyviä, tasapainoisia ratkaisuja, eikä pystynyt etsimään sellaisia ratkaisuja, joilla olisi ollut haittavaikutuksia ja digitaalisille markkinoille. Tämän takia ALDE tukee neuvottelujen tulosta äänestyksessä. Alustat sekä kaupan kävijät voivat käyttää nyt tätä avoimuutta hyväkseen tulevaisuudessa vain parhaita käytänteitä käyttämällä ja kiinteämällä sääntelyllä voidaan tehdä näistä markkinoista reilut kaikille. Pelkään, että jos alustat eivät käytä tätä mahdollisuutta hyväkseen, niin he eivät saa sitten toista mahdollisuutta enää kyllä käyttääkseen. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi vihreiden puolesta Reda, olkaa. Yeah. In principle... Herra puhemies, sinänsä pienille yrityksille tällaiset alustat ovat hyviä, Olipa sitten kyse omien tuotteiden myyvästä tahosta tai ohjelmiston kehittäjästä, nämä alustat antavat mahdollisuuden taistella suurten yritysten kanssa ja saavuttaa sellaisia asiakkaita, joihin muuten ei olisi saatu yhteyttä. Ja joskus suuret yritykset haluavat laajentaa ö, säädöksen soveltamisalaa turhankin laajaksi, mutta tässä voi käydä niin, että yritykset voivat vaatia asiakkailtaan mitä haluavat. Me olemme saaneet aikaiseksi säädöstekstin, joka on avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta peräänkuuluttava. Ja mielestäni tämä ansio kuuluu kollega Salde Moselle. Hän on osoittanut, että mitään vapakirjaa ei ole olemassa, mutta myös pienille yrityksille annetaan toimintamahdollisuus. Nämä PK-yritykset ovat yritysmaailmassa erittäin tärkeitä, joten kiitokset kaikille niille, jotka ovat kontaneet kortensa kekoon. Ja on hienoa nähdä, että yhteisymmärrys tämän aiheen tiimoilta on voitu löytää. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi Danti, minuutti. Kiitoksia puhemies Yritän puhua lyhyesti. Hyvät kollegat, tämä asetus kyllä tasapainottaa suurten alustojen ja yli miljoonan eurooppalaisen yrityksen välisiä suhteita, jotka toimivat juuri tämän välitysjärjestelmän kautta. Nämä uudet määräykset lisäävät avoimuutta verkossa. Tässä myöskin luodaan tavat, millä voidaan tarjota näitä palveluita näissä verkkosivustoissa ja minkälaisia sopimuksia voidaan tehdä alustojen kesken ja toimijoiden kesken. Tämä antaa huomattavaa etua miljoonille kuluttajille, jotka pyrkivät tosiaan ostamaan tuotteita verkosta halvempaan hintaan, ja siellä on suurempi valikoima myöskin, ja näin on enemmän mahdollisuuksia käyttävissä. Näinä kuukausina Euroopan parlamentti on osoittanut, että emme taivu suurten digitaaliyritysten etujen edessä, vaan olemme luoneet uusia sääntöjä, joilla annetaan enemmän sopimusmahdollisuuksia sille osapuolelle, joka on heikommassa asemassa. Kiitokset. Seuraavaksi menettelyyn ilman puhuja luetteloa. Tosin tähän ei ole puhuu puheenvuoropyyntöjä, joten palaamme oikopäätä komission puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitokset. Kiitokset edelleen vielä kertaalleen parlamentin jäsenille. Korostaisin sitä, että komissiossa ollaan todella tyytyväisiä tähän saavutettuun tulokseen. Tässä on hyvä tasapaino saavutettu eri poliittisten näkemysten ja osapuolten välille. Näin asetuksen puolesta äänestäminen välittää PK-yrityksille, eurooppalaisille kuluttajille selvän viestin siitä, että Euroopan unioni on hyvä toimimaan ja luomaan avoimuutta verkkoalustoissa ja myös uskottavuutta ja luotettavuutta. Edelleenkin kiitän Skaldemosea esittelijänä ja kaikkia muita, jotka ovat osallistuneet tämän asian eteen eteenpäin viemiseen niin vikkelästi. Ja voin varmasti sanoa, että yhteisen työmme tuloksena me olemme saaneet ison askeleen otettua sisämarkkinoiden, yritysten ja kuluttajien näkökulmasta. Suur kiitos kaikille. Kiitokset tästä komissiolle. Seuraavaksi me kuulemme esittelijää Skaldemose. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Tak for ordet igen, og også øh, kollegaer, tusind tak. Paljon kiitoksia. Minäkin haluan kiittää kaikkia näistä huomioista. Olen iloinen, että olemme saaneet aikaiseksi näinkin tasapainoisen ratkaisumallin. Tästä hyötyvät yritykset, alustat ja kuten sanoin, myöskin kaikki kuluttajat. Tämä tietenkin onnistui vain ainoastaan erinomaisen yhteistyön ansiosta. Siksipä haluankin kiittää puheenjohtajavaltiota Romaniaa. Neuvottelut olivat tiukat, mutta hyvät. Kiitokset siitä ja kiitokset myöskin komission jäsenelle esittämästänne ja antamastanne avusta ja ohjeistuksesta. Sitä kautta olemme saavuttaneet tämän tuloksen. Tämä olkoon osoituksena siitä, että yhteistyön kautta voidaan saada hyviä tuloksia aikaiseksi, josta hyötyvät yritykset ja kuluttajat. Tiedän toki, että tämä on vain ensi askel ja haluankin jatkaa asian työstämistä. Uskon vakaasti siihen, että tältä pohjalta voidaan todellakin muovata sekä eurooppalaisia että maailmanlaajuisia markkinoita. Me tarvitsemme sääntelyä, avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta, mutta se puoli on saatu jo kuntoon. Kiitoksia. Kiitokset. Näin keskustelu päättyy ja asiasta äänestetään huomenna. Jatkamme esityslistalla eteenpäin. Daltonin mietintöön unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremmasta valvonnasta ja nykyaikaistamisesta. Annan puheenvuoron esittelijälle neljäksi minuutiksi. Thank you very much. Kiitoksia, puhemies. Niin tämä paketti aloittaa sitten kuluttajaoikeudet internet-aikakaudella. He saavat näin sitten tietoja aina kun he haluavat, sillä mistä he ostavat. Kiitokset varjoesittelijälle, Romanian puheenjohtajan valtiona ja komissiolle hyvästä työstä, että saatiin yhteisymmärrys aikaiseksi ennen vaaleja. Meillä oli vain kolme viikkoa aikaa siitä, kun kun aloitettiin neuvottelut. Ja yhdessä kolmikata neuvottelussa saatiin tämä aikaiseksi. Kymmenen tunnin neuvottelun jälkeen saatiin sopimus aikaiseksi. Jotkut varmaan tietysti tietävätkin, että tämä sopimus, sitä vielä sitä rukattiin komissiossa. Ja teimme sitten selväksi sen, että se pitää vahvistaa tämän mandaatin aikana. Ja sitten tämä ratkaiseva asia kuitenkin on, että enää voidaan väärin harhaan johtaa siis eh, eri jäsenvaltioissa – eri tuotteiden osalta. Ja nyt tämä todellakin palauttaa kuluttajan luottamuksen. Tiedetään, että kun haluaisit mennä vähän pidemmällekin, ja te olette tehneet tämän tyyppisiä tarkistuksiakin, mutta ollaan nyt ihan selviä. Jos joku näistä tarkistuksista menee läpi, niin koko sopimus kaatuu. Komissio ja neuvosto tekivät tämän selväksi, että ne olivat ihan äärirajoilla jo, että antaa enempää periksi. Jos nämä tarkistukset menevät läpi, niin, niin diiliä ei tule. Ei minkäännäköistä kaksoistuotesopimusta eikä mitään muutakaan. Vain pari viikkoa ennen vaaleja olisi tällaista. Tämä olisi ikävää. Eikä olisi mitään tästä väärin, väärintiedottomasta vastaavaa lainsäädäntöä. Eikä voitaisiin antaa mitään seuraamuksia, vaikka jos vaikka jotain näitä rikottaisiin määräyksiä. Tämä ei auttaisi meitä, että kilpailu voivat kiertää näitä sääntöjä. Ja että miten tämä vaikuttaisi poliittiseen todellisuuteen. Tämä lamauttaisi nämä toimenpiteet vuosiksi, ehkä ikuisesti. Mutta tämä, mikä tänään sovittiin, on alku. Nyt on tämä kaksoiskäyttötuotteet otettu huomioon tässä ensimmäistä kertaa, ja nyt pitää sitten jatkaa tästä konkreettisesti eteenpäin. Ja meillä on konkreettinen alku, eikä mitään epärealistisia tarkistuksia siis. Ja tämä paketti koskee enemmänkin kuin näitä kaksoiskäyttötuotteita. Ja kuluttajan suojan ei saa jättää odottamaan. Ja parlamentti on myöskin äh, katsonut muitakin alueita, tapahtumien lippujen Nyt annetaan sitten mahdollisuuksia kuluttajille, että he saavat tämän hinnan takaisin, jos näitä tapahtumia järjestää. Ja tässä tällä tavoin nyt vihdoinkin voidaan kieltää tälläkin menettelytapa. Ja myöskin luottamusta voidaan parantaa näissä äh, verkkoarvosteluissa ja rankingeissa. Kaikki tämä auttaa kuluttajien luottamusta. uskon, että internet-aikaudella meidän pitäisi luottaa valistuneeseen kuluttajaan. Tämä tieto antaa apua kuluttajalle, mutta se pitää olla aitoa tietoa, hyödyllistä. Meidän kuluttajien luottamustoimenpiteet nyt auttavat, että kuluttajat saavat tietoa, johon voit luottaa sitten ja saavat sen tuotteen, mitä he etsivät verkosta. Kiitoksia, että komissio ja neuvosto auttoi meitä tässä, että kuluttajan tietoista parannetaan. Euroopan kuluttajan oikeudet, täällä vaikka tätä tällaisen appin kautta voidaan löytää nämä kaikki oikeudet ja se auttaa sitten myös kuluttajia ratkaisemaan ongelmansa. Ja myöskin peruuttamisoikeusmääräys peruttiin ja tämä on myöskin hyvä, että tätä voidaan ylläpitää tällaisena, että voidaan luottaa sähköiseen kaupankäyntiin. Ja nyt vain vuosi sen jälkeen, kun komissio hyväksyi ehdotuksen, huomenna voisimme hyväksyä tämän ehdotuksen, tämä kiitokset kaikille, jotka auttavat kompromissin rukkaamisessa, sihteeristölle, oikeusyksikölle myöskin kovasta työstä ja sitoumuksesta. Tämä tulee muuttamaan meidän kansalaistemme tilannetta huomattavasti, joten hyväksykäämme teksti huomenna. Kiitokset. Seuraavaksi kuulemme komission puolesta Jurovaa, olkaa hyvä. President, honorable members. Herra puhemies, arvoisat edustajat, alkuun kiitokset esittelijä Daltonille, varjoesittelijöille ja Inkoko valiokunnalle ahkerasta työstä. Näin on päästy nopeasti yhteisymmärrykseen tämän erittäin tärkeän tekstin osalta. Kyse tässä mennään paljon pidemmälle kuin komission tekstissä. ja Kiitokset parlamentille tästä ponnekkaasta työstä kuluttajan oikeuksien osalta, varsinkin digitaalisiin markkinoihin liittyen. Mutta direktiivin avulla vahvistetaan myöskin kuluttajaoikeuksien täytäntöönpanoa, sillä me tarjoamme harmonisoituja seuraamuksia, jotka toimivat. Kaikki kansalaiset voivat hakea korvauksia yrityksiltä missä tahansa EU-ssa neljän prosentin sääntöä käyttäen. kauppiailta voidaan vaatia peruuttamista tai korvauksia, vahinkotapauksia. Tämäkin helpottaa käräjöintiä ja myöskin tuomioistuimen ulkopuolista sovittelua. Direktiivin avulla otetaan käyttöön uudenlaisia välineitä, jottei online-maailmassa johdeta ihmisiä harhaan ja että avoimuus, ava, avoimuutta vaalitaan. Me vaadimme, että sponsoroinnista kerrotaan, mikäli sitä sovelletaan rankin tilanteessa Mitään näennäisiä alennuksia ei voi aina enää esittää ja on aina osoitettava, että jos sopimuksen hyväksyy, niin silti tähän liittyy myöskin oikeuksia. Mitä tulee kahtalaiseen laadun tuotteeseen, niin tiedän, että monet ovat täällä vastustaneet tätä vuosien ajan. Näin saatiin asia poliittisen toiminnan ytimeen ja siksipä olenkin ylpeä voidessani sanoa, että New Deal Consumer-hankkeessa komissio on ensimmäistä kertaa esittänyt aiheeseen liittyen ehdotuksen, jonka mukaan kuluttaja kulutaan, käsitellään ja kohdellaan kaikkialla samalla tavalla. Tämä on ollut arkaluonteinen kysymys neuvotteluissa ja pöydällä oleva teksti on kompromissi, jonka parlamentti ja neuvo, neuvosto saivat neuvoteltua. Kuten kollega Dalton totesi, niin tiukathan ne neuvottelut olivat, mutta rakentavassa hengessä niitä käytiin. Ja toivomme, että yrityssektori ja yksityissektori toimii vastuullisesti ja lopettaa kahtalaisen laadun käyttöä. Meidän täytyy varmistaa, että tuotteet ovat samanlaatuisia silloin, kun niitä myydään samanlaisissa paketeissa. Me olemme saaneet hyvän tuloksen aikaiseksi. Monet tuottajat ovat muuttaneet toimintamalliaan. Kontiasetuksen ja keskusteluiden kautta tilanne tulee muuttumaan. Monet yritykset yrittävät päästä näistä eroavaisuuksista eroon ja se helpottaa myöskin tätä jatkuvaa testausta, jota toteutetaan. Ja me siltä pohjalta olemme havainneet, että näistä huijaustuotteista täytyy päästä eroon. Voinen olettaa, että tuottajat luopuvat erilaatuisista tuotteista. Ne, jotka jatkavat, niin siihen pitää löytyä kunnon perusteet. Tuottajilla pitää olla mahdollisuus myöskin osoittaa, että tällainen poikkeama on perusteltua. Siksipä emme voi hyväksyä, että kaikenlaiset poikkeamat olisivat epäoikeudenmukaisia artiklassa 6 eikä liitteessä tämä asia otetaan huomioon. niin minä uskon, että tämä on kuitenkin tehokas väline. Jos katsotaan USDPn e kuutosartikla, niin sitä käytetään kansallisella tasolla kautta EUn. Ihan hiljattain italialaiset viranomaiset käyttivät sitä Viseria ja Ryanairia vastaan silloin, kun kyse oli lippujen todellista hinnoista. Kulut viranomaiset hyödyntävät samaista artiklaa usein, varsinkin suu viistä suurta autonvuokrausyritystä vastaan on nostettu kanteita, koska tiedot olivat harhaanjohtavia. johtavia. Ja tämä pätee myöskin jatkossa kahtalaisen laadun tuotteisiin. Komissio tulee tarkkaan seuraamaan, miten määräyksiä panan täytäntöön ja teemme kaikkemme, jotta täytäntöönpano mahdollisuudet paranevat kautta EUn. Tänä vuonna tulemme tarjoamaan 100 miljoonaa euroa tämän tyyppiseen kuluttajahankkeisiin. Kiitokset teille, arvoisa parlamentti. 1,6 15 miljoonaa euroa annetaan järjestöille testausjärjestelmien kehittämiseksi. Ja tarkastuslausekekin löytyy tekstistä, ja me olemme sitoutuneita siihen, että pari vuotta sen jälkeen, kun teksti on astunut voimaan, onko meidän käytettävä jatkossa vielä tiukempia määräyksiä. Arvoisat edustajat, saan tässä yhteydessä esittää kiitokseni siitä, että tämän tekstin avulla voidaan todellakin parantaa kuluttajan oikeuksia kautta Euroopan ja toivon, että huomenna tämä teksti voidaan hyväksyä. Kiitoksia. Kiitokset. Ja sitten siirrymme poliittisten puolueiden puheenvuoroihin. Ensiksi kansanpuolueen puolesta Tuun und Hohenstein puolitoista minuuttia. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tämä direktiivi tarjoaa hyviä ratkaisuja kuluttajille, mutta siinä kuitenkin unohdetaan perustavanlaatuinen ongelma, juuri laatuerot, eri tuotteiden laatuerot, vaikka tuotteet on paketoitu samanlaisiin kääreisiin. Me olemme kuulleet komissionkin suusta tämän. Meillä on tiettyjä perusteltuja poikkeuksia, mutta tämä direktiivi ei itse asiassa estä epäreiluja käytänteitä tässä mielessä. Minä olen käynyt Saksan puolella Keelissä ja ostin juustoa. jossa tuorejuustoa 100 prosenttista sellaista, mutta siinä oli myös maito, jauhetta. Olen myös ostanut Puolassa eh, Philadelphia juustoa. Siinä on eri koostumus kuin Saksan puolella. Olen ostanut Krakovassa myös teetä, siinä on prosentti kuivattua hedelmiä, kuivattuja hedelmiä, mutta vastaavassa tuotteessa täällä Strasbourgissa niitä oli vaikka kuinka paljon. Ja näin kollegat ovat allekirjoittaneet tällaisten epäreilujen tuotevalmistusten korjaamiseen tilanteeseen, koska meillä ei ole, pitäisi olla parempaa tai huonompaa teetä Euroopan kuluttajille. Markkinat ovat samat. Kiitokset tästä. Ja seuraavaksi Gebhardt sosiaalidemokraattisen puolueen puolesta. Kiitoksia puhemies. Pitää todeta, että tässä Tomi-paketissa huomenna on äänestyksen kohteena. Tässä on kyllä monia hyviä ehdotuksia mukana ja huomattavaa parannusta kansalaisten ja kuluttajien tilanteeseen. Ja haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä, mutta myöskin komission jäsentä ja puheenjohtajavaltioita, jotka ovat tehneet paljon yhteistyötä tämän läpiviemisessä. Nämä myönteiset toimenpiteet, joilla pyritään kehittämään alusta-avoimuutta, niin tämähän tietenkin pitää tämäkin tyyppiset palvelut, niin sanotut ilmaiset palvelut pitäisi ottaa myöskin mukaan. Sielläkin ne oikeudet pätisivät. Mehän olemme jo nyt myöskin saanut aikaiseksi, että voidaan myöskin antaa paremmin oikeudesta apua kuluttajille. Ja sitten sanot myöskin sen mukaan tähän, että seuraamuksia tulee sitten, jos ne ei noudateta EUn kuluttajasuojamääräyksiä. Jo, silloin jopa 4 prosenttia vuosittaista